toivomusta keskittää kumppanien keskittää kumppanien tahto nyt tähän tavoitteeseen. Kiitos. Minä olen saanut täällä, tässä on kuusi päätöslauselmaehdotusta, jotka on annettu tähän päätöksen, äh, keskustelun päätteeksi. Ensin Etelä-Afrikka lakkoilevien kaivostyöntekijöiden joukkosuma. A työjärjestyspuheenvuoro. Tego nie dopuścił mnie pan w procedurze catch the eye. Zgłosiłem się prawidłowo do pana przewodniczącego i ani pan nie powiedział... Puhemies, miksi puhemies ette antanut puheenvuoroa? Menettelyssä keskustelua puheen luetteloa mm, Kyllä, demokratiakulttuurissa pitää sallia se. Minä käännyin teidän avustanne puolena. Halusin puheenvuoron myös Catch-menettelystä ja te sivutitte tämän ilman kommenttia. Igen. Köszönöm szépen. Uh, thank you very much. You are completely right that your name was on the list. Niin, kyllä minä näin, että teidän nimenne oli siinä listalla, mutta meillä oli vain kaksi puheenvuoroa tässä ja minä annoin kahdelle jotka olivat pyytäneet tätä puheenvuoroa aikaisemmin käsitiaimenettelyssä. Eli näin on. Ja nyt me äänestämme sitten äh, kuuden poliittisen ryhmän päätöslauselmaehdotuksesta ei ole tarkistuksia. Yhteinen päätöslauselma äh, äh panen sen äänestykseen, äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Seuraava asia on sitten kuusi päätösosmeesitystä rohingya muslimien vainosta Myanmarissa. Äänestämme kuuden poliittisen ryhmän äh, yhteisestä päätösosmeesityksestä ei tarkistuksia. Ja äänestämme näin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. The next item is to vote on six... Sitten seuraavaksi kuusi petoslausuma esitystä Azerbaidsanin liittyen. Ramil Safarovin tapaus. Me äänestämme yhteisestä päätöslauselman esityksestä viideltä ryhmältä. Meillä on myös tarkistuksia. Tarkistus yksi nimen I close. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kaksi vihreältä ryhmältä nimen huuto äänestyksenä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Tarkistus kolme nimen huuto äänestyksenä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Tarkistus neljä. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Seuraavaksi tarkistus seitsemän nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan. äänestyksenä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 6 ja 12 korjattu. Ne ovat identtiset nimenut niin äänestyksen äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 11 nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kolme toista nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 10 nimenhuutoäänestyksenä. äänestyksenä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 5. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 9 on peruttu. Seuraavaksi Yhteinen esitys näin kokonaisuudessaan huutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Az ülés jegyzőkönyvét a következő ülés... Pöytäkirjat kokouksesta toimitetaan parlamentille seuraavassa istunnossa, jos ei kukaan niitä vastusta, niin päätöslauselmat, joita tänään hyväksyttiin, myös toimitetaan asemaisille tahoille. Näin voidaan keskeyttää istuntoa.